Se on teidän syynne ja vain teidän syynne, jos Eurooppa miellyttää yhä vähemmän. Te olette vain norsulutorneissa suljettuna, ette kuuntele, ettekä vastaa kansalaisten vaatimuksiin ja te sitten inhoatte populisteja, kun he osaavat kuunnella antaa kansalle vastauksia. Mutta sanoisin, että jatkakaa toki samaan tyyliin. Älkää harjoitako itse kritiikkiä ja keksikää kaikenlaisia hyviä juoniselityksiä. Ja me aiomme olla yhteydessä kansaan ja ottaa huomioon kansalaisten vaatimukset. Ja me kannamme huolta maittemme etunäkökoista ylpeästi ja pää korkealla. Seuraavaksi kollega Krasnodemski, minuutti. Kiitos rouva puhemies. Jälleen kerran keskustellaan samasta aiheesta. Aihe näyttääkin vakavalta, mutta keskustelu tarpeettomalta. Näyttää todellakin siltä, että Euroopan parlamentti näyttää uskovan salaliittoteorioihin. Ulkoinen vaikutus kaikissa vaaleissa, jotka eivät sitten mene pääpuolueiden suunnitelmien mukaan, mutta näyttää siltä, että joku muu meitä pisteessä huolestuttaa toisenlainen vaikuttamisen muoto, sekaantumisen muoto Euroopassa. Esimerkiksi Venäjän vaikutus Saksan SPD-puolueen puolueeseen, esimerkiksi Gerhard Schröderin Gazprom esimerkiksi vaikuttaminen Itävallan SP-puolueeseen. Venäjä vaikuttaa muihinkin puolueisiin, Venäjän vaikutus presidentti Macroniin, mikä näkyy hänen äh, äskettäisessä lausunnossaan ja erityisesti kuuluisessa The Economist-lehden haastattelussa. Nämä ovat myös tärkeitä asioista, asioita, joista pitäisi keskustella. Kiitos seuraavaksi kollega Sarsa Lehos, kaksi minuuttia. Gracias. Eh. Kiitos puhemies. Monet onnittelut rouva komission senlle uudelleen valinnasta. Tämä puuttuminen on fakta, mutta on todettava, että se on myöskin strategia. Samalla se on suunnitelma ja tavoite, ja tavoite on heikentää meidän demokraattisia järjestelmiä itse unionin, Euroopan unionia. Ja tämä pyrkii heikentämään demokraattista järjestelmää Euroopan unionissa – ja tässä käytetään niitä, jotka menneisyydessä ovat tuhonneet eurooppalaisia demokraattisia järjestelmiä ja ovat tuhonneet Eurooppaa. Tarkoitan nationalismeja ja populismia. Valitettavasti elämme demokraattisissa järjestelmissä ja Euroopan, demokraattisessa Euroopan unionissa, jossa on mahdollista kuulla myöskin niin abs, absurdeja väittämiä, kuten että sanoit väitän, että Angela Merkel – itse on sellainen, joka on ulkoinen tekijä Euroopan, Euroopassa. Tämä haaste, joka osoittavat sama kuin Venäjä, Kiina ja muut, ovat todellakin eksistentiaalisia uhkia, jotka vaativat toimia, sitoutumista. Tämä sosiaalisissa verkoissa tämä tapahtuu siellä, manipuloidaan näitä medioita, siellä lähdetään väärää tietoa, siellä myöskin tapahtuu rahoitusta, jota osoitetaan salaisesti poliittisille puolueille. Ei ole mikään salaisuus se, että Euroopassa on jo havaittu erinäisten vakoilijoiden toimia Venäjältä. Tätä on tapahtunut monissa Euroopan jäsenvaltioissa, viimeksi Espanjassa. Tämä on johtanut tutkintaan, joka koskee näiden agentioiden toimintaa Kataloniassa silloin, kun oli laiton äänestys vuonna 2017. Tämä vakava uhka saa uutta, antaa uutta merkitystä sille, mikä on Euroopan komission asema sopimusten vartijana, tässä tapauksessa myöskin demokraattisen arkkitehtuurin vartijana Euroopassa. Meidän pitää olla selkeitä siinä, että torjumme tämän, meidän pyrkiä estämään todellisuuden heikentämistä, mitä katsoo, että kaikki toimijat, julkiset ja yksityiset kantavat oman vastuunsa silloin, kun annetaan vastaus tälle haasteelle. Danke. Nächster Redner ist der Kollege Pizzula. Kiitos. Seuraavaksi kollega Pizzula, minuutti. Thank you, Madam Chair. Kiitos, puhemies. Olen iloinen, että tällainen aihe nyt on esityslistallamme jälleen kerran huolimatta siitä, että SDn aloitte perustaa tutkintavaliokunta hylättiin. Jokaisessa vaalissa maissamme olemme huomanneet tämän ongelman. Viimeksi se nähtiin Britanniassa. Ei voida hyväksyä, että digitaalisia alustoja hyödynnetään ilman, että selvitetään totuudenperäisyys, kun niitä julkaistaan, varsinkin jos maksetaan mainoksista. Kansalaiset ovat huomanneet tämän ongelman, ja kaksi kolmasosa kansalaisista on esittänyt huolensa siitä. Mutta meidän ei pitäisi rajoittua estämään sitä, että levitetään valeuutisia. Niin ikään meidän pitäisi myös miettiä poliittisten kampanjoiden rahoittamista. Siksi jälleen kerran vetoan sen puolesta, että perustettaisiin tutkintavaliokunta käsittelemään aihetta, koska vaalit, vapaat vaalit ovat demokraattisen prosessin perusta ja EUn täytyy löytää keino myös vastaus tähän. Kiitos. Seuraavaksi kollega Gibson minuutti. Jos tarkastellaan tätä asiaa, niin on tunne niin kuin olisi tuon arkkiroistotyypin huomannut Bond-filmissä. Steve Bannon, hänen näyttävät kaikki langat johtavan, joka on julkisesti ilmoittanut suunnitelmistaan orkestroida populistinen kansallismielinen liike ottamaan maailmanvallan. Tämä juoni on aika uskomaton, koska hän on ollut Cambridge Analytican takana ja Breitbart Newsin takana propagandakoneisto jossa joka on täynnä valheuutisia. Olemme nähneet viittauksia pimeään rahaan, likaisiin tietoihin ja kampanjoihin, jotka perustuvat valheisiin ja vihaan, jotka on suunniteltu tiettyjä eh, ihmisryhmiä vastaan, etteivät äänestäisi. Näyttö on vahvaa siitä, että tämä sekaantuminen on vaikuttanut Brexit-kansanäytöksen tulokseen. Steve Bannon on tällainen johtaja. siihen kuuluu Boris Johnson, Nigel Farage ja tutkimukset ovat saaneet selville, että ulkomaista pimeä rahaa tulvii heidän kampanjansa. Tämä ei ole mikään fiktiivinen juuni, vaan tämä on strategista kampanjointia ja manipulointia, joka uhkaa ei pelkästään yksittäisten vaalien tuloksia, vaan demokratiota, kulttuureita ja vapauksiamme. Se täytyy pysäyttää. Danke. Als nächstes hat das Wort die Kollegin Jones. Seuraavaksi kollega Jones, minuutti. Thank you. Kiitos Tänään me keskustelemme muiden maiden puuttumisesta meidän demokratiaamme, vaaleihimme aihe, joka valitettavasti on hyvin ajankohtainen omassa maassani Isossa Britanniassa. Me olemme saaneet tarpeeksi valheista ja valetiedosta. Yleensä on niin, että on esittää kolme faktaa tästä. Ensinnäkin 17. lokakuuta Iso-Britannian turvallisuuskomitea ja tiedustelukomitea teki raportin väitteessä koskevat Venäjän puuttumista Iso-Britannian vaaleihin, etenkin kesäkuun 2016 kansanäänestykseen. Tämä raportti toimitettiin Downing Streetille. Se olisi nyt julkaista kymmenen päivän kuluessa puheenjohtajan mukaan tässä komiteassa toiseksi. Tästä raportista vuodettu aiempi versio osoitti, että Venäjä olisi voinut hyvinkin puuttua tähän kansanäänestykseen, että heräsivät myöskin kysymykset yhteydeksistä nykyisen pääministerin Boris Johnsonin konservatiivisen puolueen ja venäläisten lahjoittajien välillä. Kolmas fakta. Tämä Boris Johnson on istunut tämän raportin päälle, kieltäytynyt julkaisemasta sitä normaalin aikarajan puitteissa. Dominic Grieve, tuon komitean puheenjohtaja, on sanonut sitä, että tämä on ryöstö ja että ja perusteet, joilla Boris toimi, Johnson toimi näin, ovat valistunut. Kysymys kuuluu, mikä on, niin miksi, miksi hän on epätoivoinen kätkemään, että ei tarvitse olla mikään Sherlock Holmes tietääkseen vastauksen. Danke. Next Rednerin is die Kollegin Laporte. Für... Seuraavaksi kollega Laporte, puolitoista minuuttia. Puhemies, puhemies kollegat, kun muiden maiden puuttuminen nousee kysymyksenä, niin, niin aina on puhe Venäjästä. Se on pakko mielle ja sillä peruste, perustellaan Venäjään kohdistuvia pakotteita ikään kuin se olisi aina tapetilla. Usein unohdetaan myös muiden puuttuneiden demokratioihimme. Esimerkiksi se, että Orbanin hallitusta on nyt sanktioitu mukaan oikeusvaltioperiaatteen loukkaamisesta, kun se ei ole ottanut vastaan maahanmuuttoa. Parlamentti on siinä taustalla. Ja kuka katsoo sitten kansalaisjärjestöä hyvällä mielellä, jotka haluavat massa maahanmuuttoa ajaa ja ajavat poliittisia tavoitteita kansakuntia vastaan Euroopan unioni? Ja kuka on osoittanut brittihallituksen kanssa tiukkana neuvottelijana ja hyväksynyt kaikki aloitteet Euroopan unioniin? Ja lopuksi, kuka 2015 loi työryhmän, jonka tehtävänä on valvoa niitä tietoja, jotka ovat epäilyttäviä, joita on verkossa. Sitä kutsutaan Ranskassa sensuuriksi Euroopan unionin vastaus. Ja totta kai ehkä olisi hyvä, että olisi oikea tieto, tieto joka ei teidän mielestä ole poliittisesti korrektia. Siksi voi kysyä, että tämä osoittaa jälleen kerran puuttumisessa. Euroopan unioni ja parlamentti on hyvällä tolalla myös. Ja se hakee vain legitimiteettiä tällä keskustelulla. Kiitos. Dankeschön. Darf ich... Kiitos. Voisiko muistuttaa teitä siitä, että tämä kaikki täytyy vielä tulkata tällä teidän puheenopeudellanne. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Tomasic, minuutti. Kiitos. Sekaantuminen vaaleihin Euroopassa oli se sitten kyse kansallisesta tai ylikansallisesta tasosta ei ole uutta. Ulkovallat ovat aina yrittäneet vaikuttaa eurooppalaisiin valtioihin. Mm. Teknologinen prosessi on tehnyt meistä haavoittuvampia kuin aiemmin, mutta aikomus on sama. On tärkeää suojella itseämme ulkoiselta vaikuttamiselta poliittisiin ja muihin prosesseihimme. Se on myös kansalaisten etu, jotka ovat usein propagandan toimien kohteena yritetään johtaa harhaan. Mutta on myös tärkeää lopettaa kuvittelu ja muiden syyttäminen omista virheistämme. Tähän liittyy poliittisten eliittien itsetyytyväisyys ja äh, ongelmat johtuvat vain osittain ulkomaisesta propagandasta. Se johtuu myös eurooppalaisten poliitikkojen huonosta työstä, jotka ovat edellä ihmisistä. Fitzgerald, kaksi minuuttia. Me elämme väärän tiedon aikaa. Me kohtaamme kriisin informaation kaikujärjestelmässä, niin kuin on todettu. Se, että väärätietoa tietoa levitetään nopeasti, se aiheuttaa ongelmia meidän demokratiajärjestelmässämme vaaleissa. Täytyy sanoa, että vuoden 2019 ensimmäisen kolmen kuukauden aikana 2,2 vale profiilia poistettiin ja myöskin paljastettiin tällaista roskapostia. Ja viimeisten Euroopan vaalien aikana on tavalla tai toisella tapahtunut väärän tiedon Kun tämä väärä tieto levitetään, niin samaan aikaan korkeatasoinen journalismi kärsii. Populisteja tarvelee poliittinen, poliittinen järjestelmä, jossa on toimijoita, jotka ovat skeptisiä, mutta eivät kyynisiä – Konsensus ei ole totuutta, huhu ei ole fakta ja harhaistava tieto, e- sen levittäminen ei ole sankaruutta. Ja se, että pyrii tuhoamaan jotakin, ei merkitse sitä, että tekee todellisen muutoksen järjestelmään. Europatrometti osoitti, että 83 prosenttia eurooppalaisista uskoo, että valetiedot ovat uhka meidän demokratiallemme. On todella kiireellisyyttä tässä asiassa. Se, että ei tehdä yhtään mitään, uhkaa meidän demokratiamme perustaa. Me tarvitsemme nopean väylän käsitellä online-valheita. Aivan liian pitkään sosiaalimedia on toiminut kuin ihmisen keskustelun villinä läntenä. Siellä kenenkään ei näytä olevan mitään vastuuta siitä vyörystä, mikä käynnistyy. Meillä täytyy olla hyvin rahoitettuja kyberturvallisuusjärjestelmiä, jotta voimme kohdata uhan, joka koskee valhetietoa ja ulkoista puuttumista asioihin. Tässä kaikki jäsenvaltiot täytyy harjoittaa yhteistyötä ilman tosia fak- tosi faktoja. Meidän lailla ei ole kovinkaan paljon arvoa. Me tarvitsemme faktoja. Kansalaiset eivät ilman näitä voi olla luottavaisia meidän instituutioihin, mukaan on tämä parlamentti. Tällä vaadekaudella pitää valmistaa, vaan että meidän politiikastamme pitää niin suuressa arvossa kuin mahdollista faktoja. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Loves Aguilar. Minuutti. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Komission jäsen Jurova. Moni täällä äänesti suuren enemmistön mukana teidän uuden komissionne puolesta, jos olet varapuheenjohtaja. Teillä on hieno tiimi ja totta kai toivottavasti saadaan myös tehtävien tasalla olevat varat niin, että päästäänkin sosiaalisen agendaan, mutta varsinkin, että voidaan oikeusvaltio ja periaatetta demokratia ja Euroopan arvoja puolustaa, josta te olette salkussanne vastuussa, kuten myös avoimuudesta. Totta kai nyt on tavallaan avaamassa uutta sivua myös. Ja me tiedämme, että on monia puuttumisia vaaleihin ollut. Ja totta kai Espanjassa on käynnitetty tutkinta myös siitä, että vakoja ryhmä on puuttunut. Ja totta kai siellä on venäläisiä asiantuntijoita, jotka ovat yksiköstä siellä mukana, mutta ei se ole ainoa uhka. Yhtä laina siellä on myös synkkiä voimia taustalla muutenkin aina nimenomaan populismin puolesta, äärioikeiston ja kansallismielisyyden puolesta. Ja, ja tässä on ehdot, ei siinä auta pelkkä työryhmän perustaminen tai tutkintavaliokuntakaan, jota me olemme vaatineet, on nyt välttämätöntä, että me saamme myös tiedusteluarkkitehtuuriin, joka puolustaa demokratiaa. Mikä olisi sen tärkeämpää kuin puolustaa eurooppalaisia arvoja ja puolustaa Euroopan unionin demokratiaa. Kiitoksia puhemies. Danke. Als nächstes erhält das Wort die Kollegin. kollega Cha. Minuutti. Thank you. Kiitos. Artiklan 7 menettelyn takana on George Soros ja ihmiset, jotka ovat hyväksi sitä, että Unkarita vastaan no, äh, pakolaisia. Meistä, meistä tehdään eurooppalainen siirtokunta. Tämä tieto on tuolla harjoittavalla Euroopan unista harhaat tietoa, botteja, propagandaa, harjoittavaa tietoa. Jos olette huomanneet, että meillä itse asiassa on sota käynnissä eikä tässä on kysymys todella suurista kysymyksistä. Taistelemme toteen puolesta, emme heidän tai meidän totuudestaan. Kysymys on objektiivista faktoista ja todellisuudesta ja mahdollista myöskin meidän mielenterveydestä, Me olemme häviämässä. Elämme sellaista aikaa, jolloin fakta ja fiktio ovat sekantuneet toisiinsa ja propagandan ja totuuden välinen raja hämärtyy. Demokratian perusta riippuu siitä, miten pystymme puolustamaan arvojamme ja periaatteitamme ja oikeuttamme objektiiviseen totuuteen. EUlla jaettujen arvojen yhteisönä on tekijä, jonka pitää olla eturintamassa, mutta Brexit, se olemme nähneet, miten se johtaa tällaiseen hajoamiseen. Ja jälleen kerran on sanottu, että historian ei tulisi toistaa itseään. Seuraavaksi kollega Kraa, minuutti. Kiitos kovasti. Olen kasvanut kommunistisessa Saksan osassa ja muista vielä koulukirjat, jossa julistettiin, että Berliin Rias tai Radio Free Europe yrittävät eh, heikentää sosialistisia demokraattisia prosesseja. Nyt jos ajatellaan, kuuntelen kollega Gibsonin salaliittoteorioita tai espanjalaisia ehdotuksia eurooppalaisesta salaisesta palvelusta, ja jos ajatellaan vapaata uutisten kilpailua. Siis ihmiset valitsevat puolueita tai eivät valitse, jos politiikka ei miellytä. Ja sen vuoksi halutaan saada objektiivisesta ulkomaisista lähteestä tietoa, kun huomataan, että julkiset yleisradioyhtiöt eivät tiedota tarpeeksi. Kuka voisi julkisessa yleisradiossa selittää, että miksi Trump valittiin tai mikä on Itä-Ukrainan sodan tausta? Ei löydetä sieltä syvällisiä analyysiä. Joka siis ajattelee demokratiaa, niin sen täytyy hyväksyä mielipiteiden kilpailu ja palveluntarjoajien kilpailu, ei, mutta ei kuitenkaan yritä vaimentaa muita mielipiteitä salaisten palvelujen alueella. Kiitos kovasti. Kiitos seuraavaksi kollega Czarnecki, minuutti Kiitos, rouva puhemies, komission jäsen. Ensimmäinen päivystysvuoronne täällä, ensimmäinen äh, esiintymisenne täällä vaalien jälkeen. Äh, toivotan menestystä ja onnittelen. Sanon niin, että täytyy puhua hyvin avoimesti ulkoisesta vaikuttamisesta, mutta ei pidä demonisoida sitä. Se on suuri ongelma mutta ei olisi hyvä, että jos ne, jotka voittavat vaalit tai häviävät vaalit, niin selittäisivät syyn tappiosta ulkoiselle vaikuttamiselle. Se oli vakavasti otettavaa. Varoittaisin tällaisesta hyvin yksipuolisesta ongelman käsittelystä. Nyt kun täällä kuuntelen esityksiä ja sanotaan, että eikö olisi ollenkaan Venäjän ongelmaa, ja ettei olisi Vladimir Vladimirovich ja, ja on vain Steve, niin joku on täällä virtuaalielämässä. Kutsun takaisin realiteetteihin. Siis ei tietenkään pelkästään Venäjä sekaannu. Täytyy olla solidaarisia. Kollega Seuraavaksi kollega Arvukovic, kaksi minuuttia. Niin, rouva puhemies. Hyvät kuulijat. Elämme hyvin mielenkiintoisia, mutta vaikeita aikoja. Elämme aikoja, jotta voisi epävakauttaa muita valtioita. Ei tarvitse käyttää sukellusveneitä tai tankkeja. Mutta jos elämme mielenkiintoisia aikoja, niin täytyy olla tietoinen siitä, että poliitikoilla on suuri vastuu. Minä olen lääkäri. Ja koulutukseni opetti minua siihen, että täytyy tehdä hyvää diagnoosia, että voi ratkaista ongelmia. Puhua totuus siitä, mikä tilanne on meidän päätöksistämme riippuu lastemme tulevaisuus. Eli joko ymmärrämme sen, että suuri haaste meidän vastustajillemme on juuri se, että aikeutetaan kaaosta ja epävakautta EU-ssa. Gerasimovin strategiaan riittää tunnust. Äh, hänhän on pääsikunnan päällikkö Venäjällä. Seitsemässä kohdassa hän kuvaa sen, mitä täytyy tehdä, jotta voi aiheuttaa epävakautta muissa valtioissa ilman yhtäkään tankkia. Tapahtuuko tällaisia prosesseja omissa valtioissamme? Ensimmäinen Gerasimovin strategia on yhteiskunnan epävakauttaminen. Asetetaan toisiaan vastaan yhteiskunnan ryhmiä. Jaetaan hyviin ja pahoihin. Kohta kaksi strategiassa on eliittien devalvaatio – että ihmisiä oli helpompi manipuloida ja ohjata. Sitten valtion järjestelmän epävakauttaminen. Eikö tätä tapahdu EU-valti- eu jäsenvaltioissa kohta neljä strategiassa? Vallan hajauttaminen. Täytyy kysyä, että eikö ole, tai tällaista prosessia ole olemassa, sitä on sitä helpompi ohjata. Sitten historian muuttaminen, historiallisen totuuden muuttaminen ja viimeinen kohta totuuden tuhoaminen vastataamme, vastatkaamme kysymykseen, eikö Gerasimov ole keksinyt eh, tehokkaan metodin kaauksen ja desinformaation levittämiseen? Kiitoksia kollega. Seuraava puhuja on minuutin ajan herra Zorinjo Kalos. Kiitoksia kovasti. Demokratia on osa meidän DNAtamme. Me olemme taistelleet kovasti sen puolesta. Me olemme globaali esimerkki demokratian, demokratiavalintojen osalta. Meillä on uusia uhkia, uudenlaisia virtauksia, kun totuutta manipuloidaan. Se pyrkii puuttumaan tunteisiin, muuttamaan kontekstia ja luomaan virtuaalia kenttää. Se ei rajoitu fyysisiin rajoihin. Siksi tämä on globaali taistelu. Digitaalinen lukutaito on nyt perustavanlaatuista. Meidän täytyy pystyä jakamaan arvoa myös digitaalisen agendan avulla. Me tarvitsemme eettistä säännöstöä myös sisäisesti, että voimme puuttua ja vaikuttaa kansainväliseen kumppanuuteen. Meidän täytyy puolustaa eurooppalaista demokratiaa. Jokaisen kansalaisen pitää olla tässä taistelussa sotilaana. Kaikki muu heikentäisi demokratiamme. Herra Tudorake Dragos. Kiitoksia herra Tudorake. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, minä haluaisin tänään puhua vastuusta. Niiden vastuusta, jotka rahoittavat pohjan viemistä demokratialta. Kysymys on asymmetrisistä aggressioista, joista Venäjä on vastuussa. ja Meidän on reagoitava asiaan poliittisesti. Toinen asia. Kysymys on niiden vastuusta, jotka ovat vastuussa teknologiasta, joka mahdollistaa tällaisen toiminnan. Suuten online-alustojen käyttäytymissäännöt eivät ole riittäviä. Meidän pitää katsoa, miten tämä tulee muuttumaan. Jos me näiltä alustoilta vaadimme lisää avoimuutta, se merkitsee myös vastuuta. Kolmanneksi, meilläkin on vastuu eurooppalaisilla instituutioilla. Nimittäin jos me otamme vakavasti nämä demokratian kohdistuvat uhat, tarvitsemme varoja myöskin toimijaksemme niitä vastaan. Tämä on vastuu, joka pitää ottaa vakavasti myös neuvotteluissa seuraavasta budjetista. Kiitos myöskin minuutin ajan, herra Madison. Uh, uh, Puhemies, tottaen, tämä on tärkeä aihe, jos muut puuttuvat demokratioihimme ja vaaleihimme, Siinä loukutaan jäsenvaltioiden suvereniteettia ja sitä pitäisi sellaisena käsitelläkin. On tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot voivat taata, että verkkouhan edessä kehitellään politiikkaa ja täytäntöpano tehokkaasti, mutta nykyinen suuntaus syytellä huonoja vaalituloksia puuttumisesta ei voi jatkua. Ei voida syytellä vain vaalituloksia ja sitten esittää syyksi muiden puuttumista. Se vie pohja demokratialta ja totta kai äänestäjien älykkyyttäkin aliarvioi. Yhtä lailla täytyy miettiä, mikä vaikutus on tällä tiedolla, joita tulee muualta. Me emme saa arvioida myöskään paikallisia toimijoita. Täytyy myös todeta, että oikeistopuolueet ovat suhteettomasti ja perillä tavalla olleet syntipukkina tämän tiedon levittämisessä. Siksi minä haluaisin korostaa, että kaikki kaikkea tietoa pitäisi huomioida myös Euroopan tasa-arvon, oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian periaatteen pohjalta. Kiitoksia. Danke. Kiitoksia. Sitten herra Didier. Monsieur le Président, Puhemies, tässä keskustelussa ei ole pelkästään siitä, että jonkin ulkomaisen maan johtaja estetään puuttumisesta tai heidän näkemistä maailmasta. Me muistamme hyvin, että François Hollande myös suhteessa Clintonin esitti omia käsityksiä 2016. Muistamme vuosi myöhemmin Emmanuel Macron esitti puolalaisille aika ylimielisesti muuten, että hankkisivat paremmat johtajat. Tämän keskustelun aiheena ei pitäisi olla se toive, että poliittiset päätökset eivät enää pystyisi esittämään näkemyksiä. Nyt on kyse nimenomaan siitä, minkälaisia keinoja käytetään. Tänä päivänä jotkut ulkomaiset vallat ovat ymmärtäneet, että yli puolet eurooppalaisista hakevat tietoa pelkästään yhteisöviestimistä. Ja usein siinä on algoritmeja, botteja, tekoälyä muuttamassa tätä tietoa. Ja monet internautit valitettavasti päätyvät tilanteeseen, että uskovat enemmänkin anonyymiä tietoja, jotka esittävät väärää tietoa johtajistaan, jotka on valittu demokraattisesti Twitterissä. Yli 150 000 venäjämielistä tiliä on englanniksi sinne pantu 2016 muutama viikko ennen Brexit-äänestyssä, jotta voitaisiin Eurooppaa hajottaa. Minä totean, että jokainen uusi komissio, muuten onnittelut sille, joka virkaan astuu, että jotta voisi myös ulkomailta tulleita viestejä selvittää niin, että voidaan varoittaa yhteisön viestimissä kansalaisia myös vaalikampanjan yhteydessä. Tekniset keinot tässä ovat kyllä olemassa. Euroopan unionin roolina on oltava offensiivisempi ja kilpailla näiden manipulaattoreiden kanssa omalla maaperällään. Meidän tehtävänämme ei tietenkään ole tulla pelkästään sensuroja venäläisten tai amerikkalaisten etuja ajaen. Ja totta kai Hanna Arendtilla oli ajatuksena, että totalitarismi syntyy, kun tosiasia fiktio menevät sekaisin. Euroopan lapsenuskoisuus valitettavasti ei ole mitään fiktiota. Meidän pitäisi aina reagoida Euroopan unionissa tähän todellisuuteen. Kiitos. Herzlichen Dank. Kiitos paljon. Seuraavaksi Rova Grappini. Kiitos puhemies. Minäkin onnittelen komission jäsentä uudelleen valinnasta. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun puhumme tästä asiasta. Euroopan unioni 2015 jo julisti, että se tulee toimimaan valeuutisia vastaan. Puolet jäsenvaltioista on OECD mukaan ollut hyökkäyksen kohteena vuonna 2018 sama paljon enemmän kuin vuonna 2015. Enemmän sosialistiverkkojen aika ja valitsijat ovat siis tällaisen puuttumisen kohteena. Sitä tapahtui myöskin minun maassani. Ulkomailta internetin kautta puututtiin asioihin ja levitettiin tietoja, joilla pyrittiin muuttamaan äänestäjien mielipiteitä. Demokratiassa täytyy olla ihan vain oikeuksia, vaan myöskin sitä, että vältetään kaaosta. Meillä on päätösosma asiasta ja komission täytyy nyt tehdä ehdotuksia asiasta, koska tällainen tieto leviää yli rajojen. Me tarvitsemme konkreettisia toimenpiteitä, jotta voidaan kitkeä pois desinformaatio ennen vaaleja kaikista maista. Kiitos. Ja sitten rouva von Wiese. mr president Kiitos puhemies komission jäsen Jourova. Huolimatta siitä, että tiedettiin, että oli laajamittaista ulkomaista vaikuttamista 2016 Brexit-äänestyksessä, niin UK ei ole pystynyt toteuttamaan toimia, joilla äänestäjiä suojeltaisiin vaikuttamisesta verkossa. Asiantuntijat, mukaan lukien digitaalisten asioiden komitea, on varoittanut, että UK on haavoittuva ulkomaisen vaikuttamisen edessä. Erityisesti Putin ja Trump, jotka molemmat, meillä molemmilla on intressi edistää Brexitia ja heikentää EUta. Tarvitsemme kipeästi äh, lakiemme päivitystä ja sosiaalisen median sääntelyn parantamista. Äsken, viime hallitus on hahmotellut suunnitelmia avoimuuden parantamisesta ja äh, vaalivakuuttamisen estämisestä, mutta mitä näillä tapahtunut, Boris Johnson on äh, ei ole ottanut vaarin vastuustaan suojella kansalaisia. Miksi? Koska kun tämä tärkeä asia tutkittiin, niin se nostaa esiin epämiellyt, epämukavia kysymyksiä 2016 brexit laillisuudesta. Onko tämä syy, miksi Johnson kieltäytyy paljastamasta raporttia Venäjän vaikuttamisesta? Nyt on aika päästä eroon Johnsonista, hänen Brexitistään ja hänen valheestaan ja antaa britti-ihmisille se eh, kirkkaampi, se valoisempi tulevaisuus, jonka he ansaitsevat. Kiitos kovasti. Sitten Rova Andrew. Vaikkakin keskustelu käynnistettiin Venäjän parjaamiseksi, niin täytyy miettiä vähän lämpääkin maita. Turkki, se ei eurooppalaisia pyrkimyksiä peittele, ne eivät kovin ystävällismielisiä ole. Ja kyllä Turkin Kyproksen miehittämä osoittaa osa, että eurooppalaista suvereniteettia ei kunnioiteta. Se, että siellä, sieltä tuotiin jatkuvasti maahanmuuttajia, se on sietämätöntä ja me ei voi sitä hyväksyä puuttuminen on myös räikeä. Alankomaissa on selvästi estetty, että turkiministerit eivät voi alueellaan harjoittaa kampanjaa. He olivat sitten kiukussaan myös diasporan osalta, ja se tarkoittaa uhkaa myös dem- demokratialle. Viime vaaleissa Ranskassa me näimme, että siellä oli kaiken kaikkiaan islamistisen puolueen ehdokkaat, jotka haluavat luoda e-, islamilaisen ja turkkilaisen yhteisön lehdistönvapaudesta luovuttaisiin. Ja kun Erdoganin jossain lehdessä arvostellaan, niin sitten ruvetaan hän hyökkäämään tätä lehteä vastaan. Tai jos halutaan estää esimerkiksi kouluavastajien huivin käyttöä, niin sitten Turkin ministerit tuomitsevat virallisesti puolestaan Ranskan puuttumiseen. Valitettavasti tämä ei nyt ole tyhjentävä luettelokaan, mutta niin, että Turkki voisi hoitaa omat asiansa, eikä sitten ottamaan valtaa ruveta levittämään sulttaan Erdoganin tehtävänä ei pidä tulla Euroopan hallitsija ja olisi hyvä, että se täälläkin muistettaisiin. Merci. Merci. Sitten Rova Benjumea. Kiitos puhemies. Ero diktatuurin ja demokratian välillä on juuri oikeus äänestää vapaasti niin, että valmist, vahvistaa vallanpitäjät tai vaihtaa ne – Tämä on tärkeimpiä velvollisuuksia, joita kansalaisilla on. Espanjalaisena minä sanoisin, että tässä keskustelussa, jossa puhutaan nimenomaan tästä vapaasta oikeudesta äänestää, ja ne, jotka Baskimaalla ja Navaralla vuosikymmenen ajan puolustavat demokratian vapautta etan painostuksen alhaisena, joka on käyttänyt terroria saadakseen poliittisen edustuksen, joka ei heille kuulunut. Varmastikin näistä johtajista, herra Fernando Varena, joka tuomittiin kuulumisesta eh, tällaisen terrorijärjestöön, oli myöskin euro, europarlamentin jäsen. Tämä on muutkin asioihin on uusi asia, joka pyrkii saamaan aikaan haksirikon meidän tärkeässä poliittisessa hankkeessamme. Puuttuminen vaaleihin on avointen yhteiskuntien vihollisten väline autoritaaristen hallintojen ja populististen voimien toimintaa on nähty valheellisten tietojen vaikutus Brexitiin ja myöskin se, miten ollaan puututtu vaaleihin maissa kuten Espanja myöskin. Espanjassa eh, vuoden 2017 kriisin aikana Kataloniassa. On eh, tuollakin jatkuvia hyökkäyksiä kohdistuvat vakautta vastaan, toisaalta meidän vapauttamme vastaan. Näitä vaikutukset ovat hyvin selkeitä, toiset ovat sellaisia, että niitä välttämättä havaita, mutta ne ovat häiritseviä. Kuten me tiedämme kaikki, näisillä pyritään aina samaan horjuttamaan meitä, jakamaan meidät, hämmentämään meitä ja viime kädessä jakamaan meidät. Meidän täytyy reagoida jo nyt ja torjua näitä. Ja tällä tavoin me pitää saada myöskin lisää välineitä siihen, että voidaan tehdä enemmän tiedustelutietoja, että voidaan velata näitä vaikutuksia, joita on, ja myöskin lisää mahdollisuuksia toimia näiden takana olevia toimijoita vastaan instituutioita, jotka tarvitsevat sen, että vaalien toimittaminen tapahtuu puhtaasti ja myöskin kansalaisten valistosta niin, että kansalaisista tulee vastuullisia. Jos me puolestelle tätä, silloin äänestäminen tällaisessa vapaudessa se johtaa myöskin vaikuttamaan siihen, mitä on demokratian laatu meidän maissamme, ja me pelaamme oman uskottavuudellamme. Kiitos. Sitten jäsen Glucksmann. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Jälleen kerran olemme kokoontuneet keskustelemaan muiden maiden puuttumisesta vaaleihin. Tällä kertaa brittiystävien pyynnöstä, mutta aikaisemmin italianlaisten kollegojen pyynnöstä. Näin se jatkuu. Mitä me täällä teemme sitten sen hyväksi? Viisi vuotta tästä on puhuttu. Lani Muuttin manipuloi meidän vaalijärjestelmiämme. Ja viisi vuotta on päätöslauselmia hyväksytty, vaikka aivan tyhjiä eikä ole mitään tosiasioita hyödynnetty. Me olemme ehdottaneet myös tutkintavaliokuntaa, joka selvittäisi puuttumista, että meillä olisi keinoja torjua sitä myös. Ja pelkästään poliittisen pelin vuoksi te ette äänestänyt tämän tutkintavaliokunnan puolesta ja se on lykännyt meidän ponnistelujamme. Ja nyt sitten, jos haluamme olla vakavasti otettavia, niin täytyy miten puuttua sekaantumiseen. Meidän täytyy toimia, hyväksyä tämä tutkintavaliokunta, tehdä suosituksia, jotka suojelevat demokratioitamme. Toimikaamme, koska vastustajamme eivät jää odottelemaan. Merci. Merci. Sitten Rouva Long. Frau Long. Rouva Long. Thank you. Kiitos. UK vaalikamppailun keskellä täytyy olla valppaana demokratia uhkille Oppia läksyt äh, Brexit-kansanäänestyksestä. Äskettäin saatiin selville pimeä raha, joka on mennyt Pohjois-Irlannin läpi ja päätynyt Britanniaan, vaikuttanut kampanjaan, mutta kaikkia tietoja ei vielä tiedetä. Kautta UK me vielä tiedä sitä laajuutta, jolla Venäjä sekaantuu politiikkaamme, kun Boris Johnson kieltäytyy julkaisemasta raporttia Venäjän peitetoimista. Se, miten kulutamme tietoa ja harjoitamme politiikkaa digitaalisena aikana jättämällä haavoittuvaksi propagandalle ja disinformaatiokampanjoille mukaan lukien, jotka orkestroidaan valtavuuden toiselta puolelta sosiaalisen eh, ihmiset Tim Berners-Lee, joka keksi WWF, on kehottanut pureutumaan tähän ilmiöön. Mutta vanhojakaan tapoja ei pidä unohtaa. Pohjois-Irlannissa puolueet ja ehdokkaat ovat kohdanneet puolisotilaisten joukkojen uhkaa ja uhkailua. Täytyy edelleen jatkaa demokratiamme integriteetin puolustamista. Thank you. Kiitos. Sitten herra Polchak, kaksi minuuttia. Zasahování do našich demokracií. Kiitos. Puuttuminen demokratiaamme ja vaaleihin on uskomattomasti kasvanut. Ja nämä ilmiöt ovat tietysti olleet olemassa jo menneisyydessäkin, mutta kysymys kuuluu vain, mitä välineitä meillä on käytössämme, koska olemme jo hävinneet joitakin taisteluita. Katsokaapa vaikka Brexitiä. Ja kysynkin, onko tällainen meidän roolimallimme Iso-Britannia demokratiana miten se saattoi hävitä tämän taistelun? Johtaako tämä siihen, että ajattelemme tällaisia yleiseurooppalaisia toimia? Luotan komission jäseneen ja olemme tietoisia siitä, että demokratian arvot, vapaat vaalit, joita hän korostaa täällä säännöllisesti, ja, siis, ja mehän olemme tietoisia siitä, että tämä arvo on mitä tärkein. Tapaukset, joista me kuulet, ovat vain jäävuoren huippu. On puuttumista, joka jatkuu Venäjältä, Kiinan, Kiinasta ja muiden toimijoiden taholta. Olemme kuulleet tästä. Venäjän väline on valheet, valeuutiset, harhaanjohtava tieto ja yhteiskuntiemme murentaminen. Kaikki maat, jotka täällä on mainittu, niin niistä minä haluaisin mainita Tsekin tasavallan – ja Tsekin tasavallan turvallisuuspalvelun tekemä raportti, jossa todetaan, että Venäjä pyrkii manipuloimaan päätöksentekoprosesseja hallituksen kaikilla eri tasoilla käyttäen taloudellisia, sotilaallisia ja tietopainostusvälineitä. Se etsii eh, epätäydellisyyttä, demokratiajärjestelmissä erittäin pitkät lainsäädäntömenet ja pitkät hallinnolliset menet ja sen sellaiset. Minä uskon, että tällaiset yksittäiset toimet ja yhteistyö yksityisen sektorin kanssa ei riitä. Tarvitaan Euroopan laajuista toimintaa ja siihen pitää ryhtyä. Kiitos teille. Sitten puheenvuoron pyytänyt herra Timoshevich. Kiitos puheenjohtaja. Mikä on ero äskettäisten sekaantumisten välillä demokraattisiin proseduureihin ja sitten tapausten välillä, jotka tunnetaan niin hyvin historiasta? Uusien viestintätekniikoiden ansiosta on mahdollista saavuttaa miljoonat ihmiset lähettämällä heille valeuutisia ja vihjaavia kommentteja ilman, että paljastetaan tekijöitä. Näin vastaanottajat eivät saa mahdollisuutta varmentaa ja tulkita uutisia riippumattomasti. Valitettavasti Vaihe on vielä edessä ja se on tulossa nopeasti. Tekoälyn vallankumous antaa rajattomat mahdollisuudet luoda niin kutsuttu deepfake-tieto, äänestäjät joutuvat täysin eksyksiin demokraattisessa valtiossa. Demokratia on vaarassa ja sen pitäisi puolustautua. Parlamentilla on erityistehtävä ja vastuu tässä mielessä. Sen pitäisi voimaannuttaa itsensä uusilla välineillä, jotta se pystyy täyttämään tämän roolinsa. Kiitos. Kiitos. Sitten kollega Austrovicius. Puhemies, komission jäsen, kollegat. Euroopan historian talossa käynnistyy näyttely esittäen ensin vieraille myytin siitä, miten Eurooppa siepattiin. Sen teki valkoinen härkä. Minä paha pelkän, että tänään Euroopassa, varsinkin Euroopan unionissa, edessä on vähän samanlainen pyrkimys. Tällä kertaa sen sijaan, että siellä on viettävä Jumala, me olemme internet-trollien vallassa ja kiitos uuden tekniikan, siinä ei tarvitse fyysisiä rajoja ylittää. Nämä vievät pohjaa demokratian prosesseilta ja kyseenalaistavat arvomme. Siksi vastauksen on oltava meidän yhteinen taistelumme, yhteisten arvojen tulevaisuuden puolesta. Minun maassani Liettuassa toimittajat ja yhteiskunta ensimmäisenä ja kaikkein tehokkaimmin esittivät Venäjän disinformaation ja näin sietokyky kasvatettiin yhteiskunnissa. Viime kuussa hyväksymme päätöslausuman ulkomaiden puuttumisesta vaaleihin ja disinformin levittämisestä demokraatit Nyt kollegat on aika toimia ja päätösohjelman toimia ruvetaan toteuttamaan. Kiitos. Danke. Kiitoksia. Sitten kollega Zver, kaksi minuuttia. Spoštovani, bolj ko smo spletno povezani, večja je verjetnost, da postanemo žrtev tistih, ki v... Niin, mitä on hyvin todennäköistä, että me tulemme niiden uhreiksi, jotka varastavat tietoa, levittävät propagandaa, tuhoavat infrastruktuureja ja jopa väärentävät vaalituloksia internetissä. Tällaisten kyberrikosten määrä kasvaa ja kohteena eivät ole pelkästään hallitukset ja monikansalliset organisaatiot, vaan myöskin talous, infrastruktuuri ja yksilöt, jotka eivät ole puolustuskykyisiä. Hyökkäjät eivät tavallisesti toimi yksin. Kybersodassa tankkien tilalla ovat tietokoneet ja tietokoneasiantuntijat. Yksi tietokonevirus voi saada aikaan enemmän vahinkoa kuin hyvin johdettu sotilaallinen hyökkäys. Venäjä käy kybersotaa EUta vastaan. Tämä on tunnustettu viholliseksi, koska Venäjä katsoo, että Venäjä katsota, EU e vihollisessa pitää sitä dekanenttina ja se on Venäjä myöskin puuttunut Brexit-kampanjaan ja eri vaaleihin – Meillä on myöskin selkeitä asiakirjoja, jotka osoittavat, että Putin pyrkii vaikuttamaan vaaleihin isossa Yhdysvalloissa. Minä olin kovinkaan huolissani Yhdysvalloista, koska he havaitsevat tämän uhan ajoissa ja loivat käyttöön omat järjestelmänsä tätä vastaan. Minä olin huolissani Euroopasta enemmän. Me olimme myöhässä antamassa turvallisuutta instituutioillemme, antamassa turvallisuutta vaaleihin. Uhat kasvavat suuruudeltaan ja mutkikkuudeltaan mutta olen iloinen siitä, että komission puheenjohtaja Rova von der Leyen on tietoinen ongelmasta. Hän mainitsi tänään, että uusi kyberturvallisuusvirasto tulee antamaan koordinoidun eurooppalaisen reaktion. Minä haluaisin yhtenäistä reaktiota, mutta tämäkin, mitä nyt tehdään, on askel eteenpäin. Kiitos. Seuraava puhuja on varapuhemies Dobrev. Kiitos puhemies. Euroopassa 1900-luvulla oli lukuisissa yhteyksissä nähtävä, miten demokratia perustuslain välintä käyttäen muuttui diktatuuriksi ja kaikilla tällä oli hirvittävä loppu. Uskoimme, että tämä on jäänyt taaksemme, mutta nyt huomaamme, että 2000-luvulla sananvapaus, sanoisin jopa pyhä sananvapaus, sen taakse kätkeytyneenä on jälleen pahoja voimia, jotka uhkaavat Euroopan demokratiaa ja vapautta. Ja luonnollisesti voimme nähdä, että Venäjä kaikin tavoin pyrkii saamaan aikaan kiistoja Euroopassa. Venäjän tavoitteena on se, että emme voisi rakentaa voimakasta Eurooppaa. Venäjä tekee tämän niin, että se käyttää ääripuolueiden toimintaa. Näemme tämän Italiassa, näemme Ranskassa, Itävallassa, Isossa Britanniassa. Ja minun mielestäni kaikkein tuskallisinta on se, että Unkarissa minun oma hallituksenikin käyttää tätä Venäjän väärää tietoa. Eurooppa tarvitsee tehokkaita välineitä, sen täytyy toimia tätä vastaan. Kiitos teille. Sitten herra Iaps, minuutti. Puhun latvian kieltä. Niin, hyvä puhemies, rouva Jourova. Jos haluamme toimia disinformaatiota ja manipulaatiota vastaan, niin ei riitä lakien hyväksyminen. Tarvitsemme demokraattisia teknologioita, jotka ovat tehokkaampia kuin ne menetelmät, joita Kiina ja Venäjä käyttävät. Emme voi sallia, että arvoja me heikennetään. Nämä niin sanotut big fake-ilmiöt, tekoäly, näitä käytetään hyväksi demokratioitamme vastaan. Ne ovat vastustajiemme keinoja. Me tarvitsemme vielä älykkäämpiä teknologioita, jotta voimme suojella kansalaisiamme näiltä valekampanjoilta. Mutta siihen tarvitaan investointeja. Muun muassa Horisontti Euroopasta, digitaalinen Eurooppa ja Euroopan puolustusrahasto. hyviä viestintä, viestimiä ja totuutta täytyy tukea. Kiitos sitten, herra Benifei. Kiitos puhemies. Edelleen huolet toistuvat, kun jatkuvasti on vakavia puuttumisia episodeja meidän maissamme. Pitkä luettelo. Cambridge Analytica 2016 kansallisrintaman episodiot ja se, että Itävallan vapauspuolueen kohdalla on ongelmia. Tutkinta on Leikan kohdalla käynnistetty myös. Ja on puututtu Euroopan vaaleihin. Viimeksi puolestaan Boris Johnsonin päätös estää raportin julkaiseminen, koska siellä selviää tuloksia 18 kuukauden tutkinnan jälkeen siitä, miten Venäjä on puuttunut vaaleihin siellä. Ja meidän velvollisuutemme on kansalaisille julkaista nämä selvitykset, koska niillä pyritään vain epävakautta luomaan demokratiossamme. Me tarvitsemme tutkintavaliokunnan Euroopan parlamentin, jotta voidaan torjua näitä tekijöitä. Kerta kaikkiaan parlamentti jo lokakuussa suurella enemmistö hyväksyi päätöslauselman, joka oli aivan selvää kieltä, että me tarvitsemme uusia välineitä. Kuka äänesti sen? Sitä vastaan Salvini, Brexit-puolue ja totta Marille Penin puolue. Aika omituista vai mitä? Kiitos. Komission jäsen Juura, me tarvitsemme erityisvaliokunnan liittyen disinformaatioon ja puuttumiseen että kerätään kaikki tiedot, joita on nyt täällä meillä monilla, jotta voidaan puolustaa demokratiaa tosiasioita. Meidän maamme on ollut uhrina myös Venäjän puuttumisella. Katanoissa, että haluttiin Espanja heikentää disinformaation kautta. Tutkinta on käynnissä. Yksityisiä venäläisiä varoja on käytetty espanjalaisten portaalien rahoittamiseksi. Ja tällä viikolla me selvitimme, että yksi venäläisen elitin vakoja oli Espanjassa 2016 ja silloin Kremlin julkaisi vääriä uutisia katalanin Katalonian itsenäisyysliikkeestä ja siellä tarjottiin Puigdemont piiristä myös diplomaattista tukea, jos olisi tämä laiton itsenäisyysjulistus olisi hyväksytty. He tekevät kansallismielisten populistien kanssa y- yhteistyötä, jotka haluavat heikentää Espanjaa ja silloin heikentävät koko Eurooppaa ja meidän demokratioitamme. Meidän täytyy tästä syystä komission jäsen tehdä kaikkemme, että me saamme erityis valiokunnan. Me tarvitsemme, tarvitsemme, että voimme puolustaa demokratiaa kovasti. Kiitoksia. Kiitos teille. Sitten puheenvuoro on pyytänyt Rova Fajon. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, Päätösasemme mukaan EU on menestyksekkäästi pannut toimeen erinäisiä toimenpiteitä joilla pyritään vähentämään ulkoista puuttumista EUn vaaleihin vuoden 2019 aikana. Minä ehdotan, että uusi komissio välittömästi tutustuisi näihin parhaisiin käytänteisiin ja tehokkaaseen teknologiaan ja katsoisi mahdollisuutta siirtää niitä kansalliselle tasolle, koska jäsenvaltiossa on ensi vuonna yli kymmenen vaalia. Meidän täytyy huolehtia siitä, että kun keskitymme Venäjään, unohdamme sen, mitä muut maat ovat tekemässä. Olen huolissani EUn riippuvaisuudesta ulkois, ulkopuolelta tulevasta ohjelmistoista. Meidän täytyy käyttää enemmän rahoitusta omien suojeluvälineidemme kehittämiseen, jos haluamme pysyä johtavana demokratiana. Kaiken harhaisemman tiedon ja valeuutisten valossa sanoisin, että tarvitaan systemaattista valistusta ja tietoisuuden lisäämistä sen osalta, miten tärkeää on julkiset ja miten tärkeää on journalismi. Kiitoksia. Sitten edustaja Shimechka. Kiitos. Puhun Slovakia. Niin, ei varmaankaan tarvitse puhua siitä tosiasiasta, että oikeudenmukaisuudet ja vapaat vaalit ovat demokraattisen prosessien perusteena. Ja ulkoisen vaikuttamisen ongelma on siinä, että se asettaa epäilyksenalaiseksi hallinnon legitimiteetin ja kaikki sen jälkeen tehdyt päätökset. Me emme puhu pelkästään valeuutisista ja disinformaatiosta. Me puhumme myös poliittisten puolueiden ja kampanjoiden rahoittamisesta ulkoapäin. Tiedämme tapauksista Euroopasta, brittikansanäänestys tai kansalliset vaalit. Täytyy vahvistaa olemassa olevia välineitä. Stratcom varhaisvaroitusjärjestelmä täytyy investoida kyberturvallisuuteen jotta emme vaarana niitä arvoja, joita haluamme suojella. Mitä tahansa teemmekin, se täytyy tehdä yhdessä, koska hyökkäys demokraattisia välejä kohtaan yhdessä maassa tarkoittaa hyökkäystä koko EUta kohtaan. Kiitos. Kollega Majorina seuraavaksi. Grazie. Kiitos puhemies. Ja me muistamme jälleen, että tarvitsemme kypsiä, vakaita demokratioita. Se on tärkeä peruste, että voidaan rauhaa ja kansalaisten oikeuksia suojella. Vakaa, kypsä demokratia, jotta ettei se haavoittuisi, kun tulee erilaisia hyökkäyksiä ulkopuolelta, disinformaatiokampanjoita, yhteisöviestimisen rahoitusta suoraankin ja me olemme nähneetkin, että ulkovallat ovat puuttuneet vaarallisella huolestuttavalla tavalla ja voi olla, että se vielä vahvistuu entisestään. Se on puuttumista, joka totta kai ajaa niitä voimia, joilla on yksinkertainen tavoitte, eli saada Eurooppa hajoamaan, meidän yhteinen talomme hajoamaan. Siksi meidän täytyy reagoida. Ja tässä on paljon harmaita alueita, epäilyttäviä alueita. Ajatellaanpa esimerkiksi sitä häpeällistä käyttäytymistä, joka Italian sisäministerinä oli Matteo Salvinilla, joka ei ole vielä ollut riittävän urha poliittisesti, että julkisesti olisi ottanut kantaa tähän hämärään toimintaan liittyen Venäjään. Siellä on ollut erilaisia tapaamisia, jotka olisi selvitettävä. Kiitoksia. Viimeinen puhuja jäsenistä on herra Andrzej Kovacic. Chair, uh, Kiitos puhemies, hyvä varapuheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä ja toivoa menestyssä uudessa tehtävässä. Demokratiat ovat hauraita. Jotkut meistä tietävät tämän paremmin kuin muut. Viimeisin samettivallankumouksen 30-vuotispäivä muistutti meitä tästä jälleen kerran. Meidän täytyy pysyä valppaina mitä tulee ulkoiseen asioihin puuttumiseen, joka saattaa vaurioittaa meidän yhteiskunnan perustaa, nimittäin vapaita demokraattisia vaaleja. Meidän pitää myöskin katsoa, miten ulkoiset toimijat käyttävät kotimaisia toimijoita tällaisina näennäistoimijoina. Eurokomission tämän uhaksi täytyisi pyrkiä toimimaan vaalipuuttumista vastaan käyttäen kyberturvallisuutta, mitä onkin sopia tasapaino demokratian suojelun ja kohdistettujen toimintojen välillä. Online-ympäristö on ympäristö, jossa syntyy jatkuvasti ulkoista puuttumista asioihin. Silloin, että oikeat välineet ryhtyä toimiin harhaanjohtavaa tietoa vastaan. Meidän pitää ryhtyä toimintaan luottamusta demokratiaamme, hallituksiimme, tietosvälineisiin ja itse online-alustoihin. Kiitos. Kiitos paljon. Nyt keskustelun lopuksi onnittelisin uudelleen valittua komission jäsentä Rova Jourovaa ja annan hänelle puheenvuoron. Kiitoksia, puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, onnettomuudet osoittavat, miten vastuullisen ja vahva minun on oltava varsinkin tässä aiheessa. Koko keskustelu osoittaa, että tämä on todellakin vahva ja jopa olemassaoloon liittyvä poliittinen aihe EUlle. Nimittäin meidän ympärillämme on toimijoita, joiden Euroopan doktriini on toisenlainen. Heidän mielestään mitä pahempi, sen parempi. Toisenlainen doktriini, jota on sanottu, että kun tuhat kertaa valetta toistaa, niin se on totuutta. Me tiedämme sen menneisyydestä. Varsinkin vanhoista kommunistisista maista ja puolet elämästäni minä vietin sellaisessa maassa – Meidät aivopestiin joka päiväisellä propaganda, joka Kremlissä luotiin. Siksi olen iloinen, että voin käsitellä tätä aihetta salkussani, koska se liittyy myös Venäjä-propagandaan, jota levitellään Euroopan unionissa. Emme voi vain syytellä ulkoisia toimijoita. Meillä on meidän omatkin ikiomat uurastavat ja kykenevät tuottajamme EUn sisällä. Eli täytyy tehdä selväksi myös se, ketkä meidän vastassamme ovat. Olemme ottaneet opiksi joistakin aiemmista tapahtumista. Te mainitsittekin joitakin vaaleja viime vuosilta, ja niin me teemmekin. Me selvästi sanomme, että emme jää odottelemaan, jatkamme mitä on jo käynnistetty. Eli me vahvistamme toimintasuunnitelmaamme disinformaation osalta ja vahvistamme entisestään kaikkia ponnisteluja ja suunnitelmia liittyen vaaleihin. Me jatkamme totta kai työtä myös vaaliverkoston piirissä ja jatkamme myös yhteistyötä alustojen kanssa, jotka ovat mukana myös käytännön säännösten osana. Ja totta kai tässä on niin urakka edessä ja keskustelu osoittaa, että vielä on puutteita olemassa. Me teemme työtä jatkossakin torjuen laitonta sisältöä. Jotain laitonta sisältöä on havaittu liittyen siis rikosoikeudelliseen laittomuuteen. Lapsipornografia, terroristinen sisältö ja laiton vihapuhe, jota levitetään verkossa – Minun oppini on, mikä on laitonta. Jos se on verkon ulkopuolella rikollista, niin sen on oltava laitonta myös sitten verkossa. Me tarvitsemme oikean rangaistuksenkin verkkomaailmankin. Eh, se ei voi sivuttaa lakia. Olen keskustellut syyttäjien ja juristien kanssa, että heidän täytyy sitten nostaa syytteitä, jos on havaittu tapauksia, jos on selvää laitonta sisältöä verkossa disinformaatio on vähän ongelmallisempi asia, koska ei voi välttää suoraan, että se on laitonta sisältöä. Valottelu on aina ollut ja, ja sitä ei ole rikosoikeudessa kiellettykään. Se on oikeudellinen kysymys se. Mutta täytyy tunnustaa kuitenkin se tosiasia, että kun käytetään tällaista disinformaatiota, niin sitä voidaan käyttää vaarallisestikin – me torjumme tällaista disinformaatiota siinä yhteydessä, kun me pyrimme torjumaan hybridiuhkia. Tämä kun liittyy myös meidän turvallisuuteemme. Me mietimme myös totta kai määritelmää disinformaatioksi. Sitä tarvitaan, jotta voidaan keskittyä olennaiseen, eh, mihin kiinnittää huomiota. Me mietimme tätä määritelmää, jotta Kyse on harhaanjohtavasta tiedosta, joka on luotu, levitetty taloudellisen hyödyn saamiseksi tai tarkoituksesti johdetaan harhaa yleisöä. Siitä saattaa koitua yleisölle haittaa. Meille nyt on tärkeää se, että se on selvästi valheellista. Ei tässä mielipiteitä torjuta, vaan valheita torjutaan. Ne ovat osoitettu valheiksi. Ja niitä voidaan torjua sitten tällaisen totuudellisen informaation avulla. Me aiomme